rahoituskriisi johti siihen, että olemme säännelleet näitä kysymyksiä paremmin. Tämä on nyt se viimeinen puuttuva palanen. Ja pyytäisin, että neuvosto ja komissio takaisivat sen, että tämä erittäin tärkeä lainsäädäntöpalanen olisi seuraavalla lainsäädäntökaudella prioriteettiasemassa. Haluaisin kiittää Ekon kollegoja heidän työstään ja ennen kaikkea Jakob von Weizsäcker, joka on lähtenyt. Ja kaikkia muita, jotka ovat työstäneet näitä asiakirjoja kanssani. Kiitos arvoisa kollega. Ja yhtenä äänestyksen nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen äh, <clears throat> käsittely Euroopan parlamentissa päättyi näin. Sitten Foxin mietintö yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelu eurooppalaiset tarjoavat tai samaten äänestyksenä yhtenä äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja näin ollen Euroopan parlamentin käsittely päättyi. Nautedalin no, mietintö rahoitusväline markkinat yhtenä äänestyksenä edelleenkin nimenhuuto äänestyksen. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely Euroopan parlamentissa päättyy. Ja onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Kotsalina mietintö Euroopan aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Ensin komission ehdotus. Äänestys alkaa nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sen jälkeen lainsäädännön säädös yhtenä kokonaisuutena valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty ja toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 valiokunnalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 kolmessa osassa puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kolmas osa nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 20 nimenhuolto äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuolto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Edelleenkin nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 43 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen ö, osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puoltoaineet vastaan äänet tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan Ää, tarkistetaan tämä. Aa, tarkistetaan 66 vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. <laughs> Murska enemmistöllä. 67 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puoltoäänet vastaan tyhjää hyväksytty. 82 hän äh, nimenhuuta äänestyksenä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 98 minuutin äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 101 kahdessa osassa molemmat nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. 102. Nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 106 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 110 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 226 nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 33 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 niin mehutu äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 231 ja raukea, 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 58 kahdessa osassa ja ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 raukeaa. 234 äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Tarkistus hylättiin. 202 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 235 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 196 ja 203 äänestys. Niin Nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 71, 2 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 ja 204 nimenhuutoäänestyksen niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 74, 5 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 ja 205 nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 77, 8 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 niin nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 83 ja 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 ja 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 ja 6 raukeavat 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 niin mehut äänestys, äänestys alkaa, äänestys päättyy. hylätty 241, edelleenkin nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa, äänestys päättyy. Edelleenkin äh, hylätty 27 äh, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, sitten 240D puolesta vastaan tyhjä hylätty, 243 nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa, äänestys päättyy. hylätty. 94, 5, 6 ja 7 nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 213 raukea, 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty 99 kahdessa osassa ja ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa edelleenkin nimenhuuto niin äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 208 raukea. 100... Ei, ei, ei, ei raukeakaan, joten 208 puoltoaineet vastaan tyhjää hylätty. 180. Haluatte tarkistaa 208. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oli hylätty. 185 nimenhuuto äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 100 viidessä osassa kaikki nimenhuuto äänestyksenä ja ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Edelleenkin niin mehutuäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Ja viidesosa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Samoin hylätty. 188, 199 ja 209 nimenhuuto äänestyksenä. Ei, vaan nämä kaikki, samoin kuin 214 raukeavat. 103D, 245D, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 186, niin me äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 246D, niin me äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 189 nimenhuuto äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 108 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 D nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 215, 16 raukeavat, 217 nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty, 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 195 ja 201 niin mehut äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 11 nimenhuuto niin äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 190 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 raukea. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 219 raukea. 187. Nyt 187 äh, äh, raukea myöskin. Seuraavaksi äänestämme 15 tarkistuksesta nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 nimenhuolto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 224 raukeaa, joten nyt äänestämme koko komission ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esitykselle. Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely saatiin näin päätökseen. Seuraavaksi Dallin mietintö päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille. Ja väliaikaisesta sopimuksesta nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen käsittely Euroopan parlamentissa saatiin näin päätöksen ja onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Riisin mietintö tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen. Äänestämme väliaikaisesta sopimuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen <clears throat> käsittely Euroopan parlamentissa. Me saatiin päätöksen onnittelut esittelijälle. on mietintö C, merkityt valmistajat. edelleenkin nimenhuuto niin äänestyksenä väliaikaisesta sopimuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Approvato. Hyväksytty. Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely päättyy ja esittelijälle kiitokset. Ajean mietintö, työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiselta työssä. Esittelijä halunnee käyttää puheenvuoron. Tämä on oikeus, joka esittelijällä on. Kone. Kiitokset puhemies. Tämän direktiivin loppuäänestyksen myötä vahvistamme sen, että Euroopan parlamentti on ollut äärimmäisen kunnianhimoinen – Euroopan unionin työntekijöiden osalta. Meillä on yli 30 syöppää aiheuttavaa aineesta tässä piirissä ja tämä tarkoittaa jopa 8 miljoonaa eurooppalaisen tilanteen parantamista. Haluan esittää kiitokset myöskin muille varjoesittelijöille, kaikille henkilöille, jotka ovat olleet mukana näiden asioiden käsittelyssä ja osoittaneet sen, miten tärkeä kansalaisten suojelu on. Kiitokset ja nyt nimenhuuto äänestyksenä tämä väliaikainen sopimusäänestys alkaa, äänestys päättyy hyväksytty laajalla enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely päättyi. Ajuuton mietintö tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt. Ja nyt puheenvuoro esittelijälle. Grazie presidente, cari colleghi puhemies, arvoisat kollegat, haluan esittää kiitokset erityisesti eri ryhmien varjoesittelyille, jotka tämän direktiivin pitkän käsittelyn aikana ovat olleet äärimmäisen yhteistyöhenkisiä. Tämän myötä liikennevaliokunnassa saatiin hyväksyttyä keskeinen osa liikkuvuuspakettia. Kyse on tavaroiden liikkumisesta Euroopan unionin välillä Euroopan unionin piirissä eh, myöskin eh, vähemmän saastuttavien eh, kuljetusmuotojen myötä. Me peräänkuulutamme jatkuvasti ympäristökysymysten esillä pitämistä ja, ja niinpä tämäkin ehdotus on äärimmäisen tervetullut. Toivon, että tämä hyväksytään tässä äänestyksessä samoin kuin valiokunnassakin. Kiitokset. Nyt komis, äh, valiokunnan äänestykset yhtenä äänestyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 CP2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen 86 nimenhuutoäänestyksenä Äänestys alkaa. 30 ja 85 raukesivat. 86 hylättiin. 87 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa, siis 90D. Äänestys päättyy. Hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 raukeaa, kuten 83kin, koska 87 hyväksyttiin. Ja nyt komissioehdotus ehdotus äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ensimmäinen käsittely päättyi ja onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Bayer ja Regnerin mietintö tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta. Ensimmäisen käsittelyn päätökseksi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja esittelijöille kummallekin onnittelut. Seuraavaksi Novakoff ja Krell. Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, rahasto plussaa, kohesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto koskevat säännöt puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty esittelijöille onnittelut. Seuraavaksi työjärjestyksen 105 artiklan kolmannen kohdan mukainen vastalause ulkorajojen viisumipolitiikan rahoitusväline. Ja äänest äänestetään tästä nyt sillä tavoin, että tarvitsemme Euroopan parlamentin enemmistön puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Laajalla, äänest- äh, laajalla enemmistöllä näytti kylläkin äh, hyväksytyltä. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Sitten työjärjestyksen 105 artiklan kolmannen kohdan mukainen vastalause turvapaikka, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto. Sama menettely. Äänestys alkaa. Puolesta siis vastaan tyhjä hyväksytty. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause muuntogeeninen maissi MON 87751 ja päätöslauselmasta nyt äänestys Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause. Muutokielinen maissi 101507 edelleenkin nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause. Tietyt bis, kaksi etyli, eksyylifalaatti ja sen käyttötarkoitukset nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause et edelläkin falaatista. Äänestys alkaa. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Kromitrioksidi seuraavana, artiklan 106 mukainen vastalause. Alkuperäinen teksti kohta yksi, puolesta vastaa tyhjää. Tarkistetaan tämä. Alkuperäinen teksti siis, äänestys alkaa, äänestys päättyy. hylätty todella tiukalla enemmistöllä. Sitten kohta kaksi kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä siis ensimmäinen osa ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus yksi. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty, vahvistettiin. Siis sitten tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmannen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Kolmonen menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. johdanto on kappale J. Alkuperäinen teksti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. johdanto on kappale S. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. johdanto on kappale V. Puolesta S Uskoisin, että meillä on sama enemmistö, mutta tarkistetaan S. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Aivan hyväksytty. Johdantason kappale V, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantason kappale X, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantason kappale Z, ä, ä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja vielä johdantason kappale AA, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdatason kappale AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt päätöslauselmasta kokonaisäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kavara pyytää nyt nähtävästi työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Les Jeux Olympiques de la rapidité. Niin, ihan nopeasti vaan sanoin, että tässä on todella nopeasti tehty tämä äänestys. Täytyy onnitella tulkea. He tekevät oikein hyvää työtä. Kiitoksia heille. No niin, minäkin esitän samat kiitokset tulkkeillemme tästä <clears throat> joka päivä tehdystä loistavasta työstä. Ja vielä viimeinen kohta Brando Benifein mietintö arabikevään jälkeinen aika, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus. Ulkoasian valiokunta kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 kappale kahdessa osassa. Ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää vast, äh, hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten aha, toinen osa halutaan näköjään äh, tsekata, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kohta 48 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kokonaisäänestys nyt päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty esittelijälle nyt kiitokset ja kiitokset myöskin kaikille kollegoille.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 Riprendiamo l'ordine dei lavori, colleghi. Arvoisat kollegat, seuraavana esityslistan kohtana on Tanja Vajonin mietintö. Kyseessä luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajaa ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Kosovo. Puheen johtaja toteaa, toivon, että kaikki, jotka lähtevät täysistuntosallista, tekevät sen rauhallisesti ilman, että esittelijän puheenvuoro häiriytyy. Kiitokset. Do la parola. Annan puheenvuoron nyt esittelijälle, olkaa hyvä. Thank you, thank you, chair. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Toivottavasti saisimme hieman hiljaisuutta tähän saliin, koska me puhumme erittäin tärkeästä ja arkaluontoisesta asiasta täällä. Can we ask you once more to let us start? Hyvät kollegat, voisitteko antaa meidän aloittaa tämän keskustelun ja kunnioittaa esittelijää Kiitos. Kiitoksia jälleen kerran. Hyvät kollegat, me keskustelemme tänään jälleen kerran tässä salissa viisumivapaudesta Kosovon osalta. Ja tämä on hyvin arkaluontoinen asia. Tämä on hyvin vaikea asia, koska Kosovo on viimeinen maa Länsi-Balkanin maista, jolla, jossa vielä on viisumipakko Euroopan unioniin. Haluaisin muistuttaa meitä kaikkia siitä, että Kosovo on täyttänyt kaikki edellytykset viisumivapausmenettelyssä jo kauan aikaa sitten. Ja tässä salissa Euroopan parlamentti antoi vihreää valoa Kosovolle viisumivapaudelle myöskin jokin aikaa sitten. Euroopan komissio tunnusti sen, että komissio on täyttänyt kaikki kriteerit. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Kosovolla oli enemmän ehtoja kuin muilla Länsi-Balkanin mailla. Ja vi- kaksi arkaluontoista asiaa, jotka olivat vielä jäljellä, niin saatiin täytettyä kaksi kuukautta sitten. Ja yksi oli Montenegron ja Kosovan välinen raja. Äh, sopimus tämä oli hyvin arkaluonteinen poliittinen asia, mutta tämä saatiin päätökseen. Lisäksi myöskin korruptio poliittisessa eliitissä, sekin asia saatiin kuntoon. Ja siksi haluaisin, että me huomenna vahvistaisimme viisumivapausmenettelyn tälle, viisumivapauden tälle maalle. Kaikki muut Länsi-Balkanin maat ovat jo viisumivapaita ja siksi tämä on tärkeä viesti näille liityntä assosiaatiomaiden kansalaisille, koska kyseessä ei ole ainoastaan poliittiset yhteydet, vaan ihmisten väliset yhteydet myöskin. Tänä päivänä Kosovo on kaikkein eristynein maa Länsi-Balkanin alueella. Ja nyt puhutaan todellakin viisumivapaudesta. En halua puhua muista asioista tässä yhteydessä, koska meidän pitää keskittyä siihen, että mitä voidaan saada aikaiseksi. Joten kaikki kritiikkini kohdistuu eurooppalaisiin hallituksiin. e, eivät ole ne eivät olleet täyttäneet lupauksia. Ne sanoivat, että kun Kosovo täyttää kriteerit, niin sitten annetaan viisumivapaus. Ja haluaisin pyytää, että neuvosto, täällä ei ole kukaan paikalla, miksi neuvosto ei asettanut tätä esityslistalleen ja koska tämä on esityslistalla neuvostossa, koska meiltä menee uskottavuus tässä maa, jos nyt olen ihan suorapuheinen, vaan poliitikot, bisnesmiehet, kaikki mahdolliset rikolliset eivät odota viisumeita. He kyllä matkustavat, mutta nyt tässä puhutaan viisumivapaudesta niille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat, tavallisille kansalaisille. Tietysti jotain rajoituksiakin tässä viisumivapaudessa on, ja kosovolaiset kyllä tietävät sen. Kampanja jatkuu, ja meidän pitää täyttää lupauksemme. Muistuttaisin teitä myös muista tilanteista, jossa viisumivapaus on antanut Ukrainalle ihan yhdessä yössä. Se oli helppo poliittinen ratkaisu, ja nyt sitten eurooppalaiset hallitukset eh, estävät tällaista pientä maata länsi ilman mitään todellisia syitä. Joten haluaisin sanoa meille kaikille Meillä on toimikausi lopussa. Haluaisin, että huomenna me vahvistaisimme tämän mandaatin, joka minulle on annettu, eli se, että tukisimme viisumivapautta Kosovolle. Maa on täyttänyt kaikki ehdot ja Euroopan komissio on sen tunnustanut, mutta eurooppalaiset hallitukset eivät toimi. Meillä on liian monta tapausta, joissa hallitukset estävät uskottavia eurooppalaisia politiikkoja ja viisumipolitiikka on eurooppalaisten asioiden ytimessä. Se on hyvin kourin tuntuva aihe ja ymmärrän kuinka turhautuneita kosovalaiset kansalaiset ovat, kun he tuntevat, että me olemme pyytäneet heiltä jotakin ja he ovat toimineet sen mukaisesti, mutta sitten me emme kuitenkaan toimi lupaustemme mukaisesti. Ja tämä on nyt eurooppalaisten hallitusten käsissä tämä asia. Eli tämä on viestini teille huomenna, huomenna kun me äänestämme tästä mandaatista, tukekaa tätä asiaa, äänestäkää sen puolesta, koska kosovalaiset katsovat meitä, mitä me teemme, ja heillä on suuret odotukset ja toiveet. Kiitoksia. Grazie mille, Kiitokset äh, arvoisa kollega ja pahoittelen vielä sitä, että puheenvuoro alussa oli hieman äh, ääntä täällä. Mutta nyt eteenpäin äh, komissaari Avramopoulos, puheenvuoro nyt teillä. Hyvät kollegat, toivotan tämän keskustelun tervetulleeksi, joka koskee Kosovon viisumivapautta ja haluaisin jälleen kerran kiittää esittelijä Rova Fajonia. Hän on tehnyt jatkuvasti töitä tämän asian eteen ja tukenut tätä ehdotusta. Sen jälkeen, kun vuoropuhelu aloitettiin viisumivapaudesta vuonna 2012, komissio on tehnyt läheistä yhteistyötä Kosovon kanssa tukeakseen viranomaisia – kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi tällä tiellä. Loppuraportissa 4.5.2016 että Kosovo on ottanut edistysaskaleita viisumivapauden suhteen. Siksi me poistimme viisumivaatimukset mutta siihen sisältyy ehto, että sinä päivänä, kun parlamentti ja neuvosto on hyväksynyt ehdotuksen, Kosovo on allekirjoittanut sopimuksen Montenegron kanssa ja taistelut järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. 19.5.2018 komissio sanoi, että se on täyttänyt kaikki ehdot liittyen äh, viisumivapaustiekarttaan. Myös nämä kaksi vaatimusta, jotka esitin. Me pyysimme, että neuvosto ja parlamentti äh, liikkuisivat tästä eteenpäin tämä ehdotus pohjana. Haluaisin kiittää parlamenttia tuesta liittyen meidän ehdotukseemme. mitä sopimuksen Montenegron kanssa on valtava askel eteenpäin. Ja tämä ei ollut mikään helppo tehtävä. Tämä on poliittisesti erittäin arkaluontoinen kysymys. Monet jäsenvaltiot ovat olleet huolissaan äh, tilanteesta. Tästä täytyy tietysti oppia menneisyydestä. Minä olen tietoinen näistä huolenaiheista ja minä voin ne myös ymmärtää. Kosovo on niistä myös tietoinen ja se on tehnyt yhteistyötä ja ollut yhteydessä suoraan moniin jäsenvaltioihin pienentääkseen riskejä. Me tulemme tukemaan Kosovon viranomaisia sen toimeenpannessaan näitä kysymyksiä. Me tulemme tukemaan myös korruptiovastaisessa taistelussa. Ja myös maahanmuutto- ja turvallisuuskysymyksissä hyvää työtä tulisi jatkaa. Ja täytyisi myös selkeästi kansalaisille tiedottaa heidän oikeuksista ja velvollisuuksistaan viisumivapauden yhteydessä. Kosovo on ainoa Länsi-Balkanin kumppani, jolla ei ole tällaista viisumisopimusta. Ja kansalaiset ovat ainoita tällä alueella, jotka tarvitsevat viisumin matkustaakseen Euroopan unioniin. Olen monta kertaa sanonut, että tähän viisumivapauteen liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja Kosovon viranomaiset ovat tästä tietoisia. He ovat tehneet osuutensa tästä työstä ja minä luotan siihen, että he tekevät niin myös tulevaisuudessa. Minä lasken sen varaan, että parlamentti tukee neuvostoa neuvottelupöydässä ja tulee sopimaan tämän sopimuksen hyväksymisestä mahdollisimman pian. Grazie mille. Suurkiitokset arvoisa komissaari ja nyt ulkoasiavaliokunnan nimissä edustaja Soltes, minuutti. Prego, prosim. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Eh, kot stani poročevalec za Kosovo nadboru. Kiitos. Olen ollut pysyvänä esittelijänä AFET-valiokunnassa tähän kysymykseen liittyen. Ja haluaisin sanoa, että Kosovolla on ollut paljon haasteita. Muun muassa rajasopimus Montenegron kanssa. Tämä oli valtava saavutus, koska tätä kautta saatiin aikaiseksi sisäinen sopimus. Ja tämä oli oikeastaan viimeinen askel kohti viisumivapautta. Edistysaskeleita on tehty myös taistelussa korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Eurooppa on ollut tukemassa kaikissa näissä askeleissa, mutta viisumi vapauden suhteen ei enää ole otettu edistysaskeleita. Komissio ja parlamentti on näyttänyt vihreää valoa viisumivapauden suhteen, mutta kuitenkaan tämä asia ei ole ollut neuvoston esityslistalla meillä on kaksi kumppania, toinen kumppani täyttää velvoitteensa, toinen ei. Tässä tapauksessa toinen kumppanuus menettää uskottavuutensa ja me olemme velvoitettuja toimimaan. Kiitokset. Nyt lähdemme käymään läpi ryhmien puheenvuoroja. Ja ensimmäinen edustaja Ahmed Ademov, kolme minuuttia EPPstä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ihan vuoropuhelun alusta asti, kun Kosovo ja Euroopan komissio on keskustellut, niin tässä on tuotettu neljä kertomusta. 2016 vuonna komissio lähetti kaksi ehdotustaan Kosovon tapauksessa se, että Montenegron välinen rajasopimus ratifioitiin ja sitten myöskin toinen asia, joka koski organisoitua rikollisuutta. Ja molemmat nämä ehdot on täytetty ja tämä on 2018 vuoden kertomuksessa selitetty. No kuitenkin komis Kosovon piti täyttää 95 muuta kriteeriä vielä ja se on täyttänyt ne kaikki. Meidän pitää tunnustaa se, ne ponnistukset, joita Kosovon hallitus on tehnyt. Nyt on korkea aika osoittaa kosovolaisille kansalaisille, että itse asiassa me välitämme ystävistämme Euroopan unionin ulkopuolellakin. Meidän pitää myös tehdä selväksi se, että kun tuloksia on saatu aikaiseksi, kun kriteerit on täytetty, niin me sitten puolestamme täytämme lupauksemme ja tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että Kosovon kansalaisten pitäisi pystyä vapaasti matkustamaan Euroopan unionin alueella. Aivan kuten sanotin, Kosovo on ainoa Länsi-Balkanin maa, jolla ei vielä ole viisumivapautta. Ja tietysti viisumivapauksella, viisumivapaudella ei ole mitään tekemistä rikollisuuden kanssa. Haluan muistuttaa teitä siitä, että turvapaikanhakijoiden määrä Kosovosta on romahtanut, kun Kosovo on allekirjoittanut sopimuksen. Siellä on aloitettu myöskin tiedotuskampanja kansalaisten keskuudessa viisumivapaasta matkustamisesta. On ollut, ollut muitakin ehkäiseviä toimenpiteitä. Siellä on lainsäädäntöpuitteet ja siellä pyritään e- ehkäisemään kaikenlaista terrorismia ja siellä on kansainväliset välineet käytössä tässä taistelussa. Ja täytyy myös muistuttaa siitä, että Kosovo on täyttänyt kaikki muutkin vaatimukset, mitä tulee palautuksiin ja uudelleen integroimiseen ja myöskin rajahallinta ja julkinen järjestys ja turvallisuus, nämä ovat, asiat ovat olleet kunnossa ja siksi meidän pitäisi äänestää viisumivapauden puolesta. Kiitokset. Seuraavaksi äh, SD-ryhmän äh, nimissä Euroopan parlamentin edustaja Sippel, äh, kaksi minuuttia. Kiitos, herra puhemies. Hyvät kollega, lähes kolme vuotta sitten komissio ehdotti ehdotti Kosovolle viisumivapautta. Jo silloin komissio oli vakuuttunut, että komissio tulee täyttämään viimeisetkin vaatimukset, mitä viisumivapauteen tulee. Ja näin myös tapahtui. Ja jo viime kesäkuussa näin todettiin, mutta kuitenkaan me emme vielä äänestä kolmikautta neuvotteluiden tuloksista. Tässä on ryhtynyt toimiin neljä vuotta myöhemmin kuin muissa maissa ja vielä jotkut jäsenvaltiot estävät ja viivyttelevät neuvotteluita. Tämä eristää Kosovon ja hidastaa eurooppalaista integraatiota. Miten me selitämme ihmisille, että yhtäkkiä EUlla onkin lisävaatimuksia sen jälkeen, kun maa on jo täyttänyt kaikki kriteerit viisumivapauden suhteen? Tämä johtaa siihen, että Euroopan unioni menettää uskottavuutensa kosovolaisten keskuudessa. Ja ne lupaukset, joita me olemme antaneet Kosovolle, ovat sellaisia, joista täytyy myös pitää kiinni. Kyllä jotkut jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet tai tunnustaneet Kosovoa valtiona, mutta viisumivapaus ei edellytä sitä ainoastaan matkustusasiakirjat täytyy hyväksyä ja ne ovat nyt jo erittäin turvallisia. Me emme voi odottaa kauemmin, koska viisumivapauden ehdot on täytetty. Parlamentti on ottanut selkeästi kantaa. Ja nyt on todellakin korkea aika, että neuvosto, joka ei jälleen kerran ole paikalla, luopuu tästä kannastaan, jotta Euroopan unioni voi pitää kiinni lupauksestaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavana ECR-ryhmästä äh, edustaja Vistisen puolitoista minuuttia. Ole, olkaa hyvä. Er paljon kiitoksia. Meillä on paljon hyviä syitä sille, että miksi pitäisi olla skeptinen tämä viisuvivapauden osalta. Ensinnäkin on yksi perustavanlaatuinen ongelma. Monet EUn jäsenvaltiot eivät tunnusta Kosovoa itsenäiseksi valtioksi. Ja tämä tekee siitä vaikean asian. On vaikea neuvostolle päästä eteenpäin tässä asiassa. Mutta mikä minua huolettaa ja ECR-ryhmän kollegoja huolettaa on se, että meillä on yhtäältä viisumivapausmenettely – ja sitten kun ajatellaan järjestäytyntä rikollisuutta, niin meillä on ollut valtavan suuria ongelmia Länsi-Balkanien alueella yleisesti. Ja tästä syystä mielestäni on aivan järkevää, että meillä on edelleen viisumipakko tässä tilanteessa. Lisäksi olen henkilökohtaisesti erittäin huolestunut, kun ajatellaan radikalisoitumista, joka leviää Länsi-Balkanin alueella. Eli eurooppalaisten turvallisuus on tärkeä ja siksi meidän pitää olla varovaisia. Viisumi edellytys, visumin edellytys on erittäin hyvä filtteri ja suodatin, kun ihmiset tulevat EUn alueelle. Meillä pitäisi olla tällaisia palautussopimuksia enemmän sen sijaan, että me vapautamme viisumimenettelyä edelleen entisestään. Kiitokset. Seuraavaksi alle ryhmästä edustaja Linar. Kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, President. Uh, dear... Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, haluaisin kiittää Tanja Fajonia ja kaikkia varjoesittelijöitä kaikista ponnisteluista. Tätä työtä on tehty jo vuodesta 2016. Silloin komissio jo ehdotti, että viisumi pakko poistettaisiin. Kuten komissaari sanoi aikaisemmin, komissio ilmoitti viime heinäkuussa, että kaksi tärkeintä vaatimusta on täytetty. Ensinnäkin Kosovo oli ratifioinut rajasopimuksen Montenegron kanssa ja Kosovo oli vahvistanut myös toimiaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptio vastaan. Joulukuussa parlamentti äänesti sen puolesta, että aloitetaan toimielinten väliset neuvottelut ja huomenna mm, toivomme, että tämä voidaan saattaa päätökseen seuraavalla lainsäädäntökaudella. Kosovo on ollut eristyksissä aivan liian pitkään. Viisumivapaus olisi oikeudenmukainen ja luonnon, luonteva seuraava askel. Tämä päätös tulee helpottamaan ihmisten välistä yhteydenpitoa se myös tukee taloudellisia kumppanuuksia ja edistää sosiaalisia ja kulttuurisia siteitä EUn ja Kosovan välillä. Tätä kautta voidaan myös uudistaa uudistuksia kolmansissa maissa ja näin voidaan sitten edistää myös perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Tämän kautta saadaan myös paremmin toimittua ihmissalakuljettajia vastaan. Pyytäisin, että jäsenvaltiot ja neuvosto hyväksyisivät kannan mahdollisimman nopeasti niin, että neuvottelut voivat vihdoinkin alkaa. Ei ole mitään sääntöä sille, että kosovolaiset eivät saisi vapaasti matkustaa Schengen-alueelle. Thank you. Kiitos. Seuraavana vihreistä edustaja Valero, minuutti. Herr talman. Sen Kosovo Kiitos puhemies. Jo Kosovon itsenäistymisen jälkeen 23 maata Euroopan unionin maista on tunnustanut Kosovon. Kuitenkin Haagin kansainvälinen tuomioistuin ei pidä tilannetta vielä riittävänä. Viisi maata ei halua. Espanja, Kreikka, Kypros, Slovakia ja Romania ovat nämä maat. Joten viisumivapautta ei voida näissä puitteissa luoda. Kuitenkin Kosovo, Kosovo täyttää jo vuonna 1995 asetetut kriteerit meidän on mietittävä asia ansioiden perusteella, eikä tehtävä tästä poliittista kissahänänvetokysymystä. Meillä on olemassa maita ja edustajia, jotka eivät itse asiassa ole kuitenkaan edes äänestäneet tämän puolesta. Kiitos. Ja nyt GUE-ryhmästä Edustaja Versa, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä, mari Kristin. Kiitokset. Kosovo on maa, jossa, on, jossa asuu alle kaksi miljoonaa asukasta. Kuitenkin se on joutunut kärsimään valtavasti, valtavasti seudun sodista ja myöskin menettänyt ihmishenkiä Viisumikysymys on edelleenkin ratkaisematta. Monterogia, Albania ovat saaneet viisumivapauden, mutta Kosovo on jäänyt vielä viisumivapauskartalla yksinäiseksi sudeksi. Kuitenkin maahan asetet, maalle asetetaan paljon tiukempia kriteereitä ja yksityiskohtaisempia kriteereitä kuin muille maille. Ja vuonna 2016 käynnistettiin <clears throat> tämä prosessi, mutta edelleenkään, vaikka sellaiset maat kuin Nauru, Tonga ja muut tämän tyyppiset maat äh, saavat nauttia tämän tyyppisistä eduista, meidän äh, alueellamme he sijaitseva maa ei tätä äh, mahdollisuutta omaa. Kuitenkin eurooppalaiset turistit voivat vapaasti käydä maassa nyt jos mietitään tulevaisuutta, ja vaikka tilanne ei olekaan täydellinen, joka tapauksessa Kosovo täyttää kriteerit. Usein oikeuslaitosta ja korruptiota kritisoidaan, mutta ei, ei se muuallakaan niin hyvällä tolalla ole. Euroopan parlamentti on tehnyt tehtävänsä ja komissikin hyväksyi asian jo vuonna 2016 syksyllä. Nyt on kyse tilanteesta, jossa viisi jäsenmaata ei ole edelleenkään tunnustanut Kosovoa, ja se estää vapaan liikkuvuuden ja viisumivapauden Kosovolle. Siksi minä tuen edustajan ehdotusta ja haluan myöskin kiittää häntä hänen tiukkuudestaan. Merci beaucoup, grazie mille. Kiitos. Seuraavaksi ENF ryhmästä edustaja Silstra, puolitoista minuuttia. Ja, voisitte, dank wel. Kiitos, puhemies. Selkeistä syistä komissio haluaa antaa viisumivapauden mahdollisimman monille maille, myös Kosovolle. Ja Kosovo on nyt riippumaton, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole tunnustaneet maata ja siellä on myös ongelmia rikollisuuden suhteen. Minä haluaisin pysäyttää nämä rikolliset rajalla, mutta komissio ilmeisesti ei. Ja oikeusvaltiota ei myöskään Kosovossa ole saatu aikaiseksi. Siellä on salakuljetusreittejä, jossa salakuljetetaan huumeita ja aseita. Paikallinen poliisi ja tulli ovat tietoisia asiasta, mutta mitään ei tehdä asian eteen. Ja tutkijat ovat saaneet, että, että pelastusvene voi olla 99 prosenttisesti ehjä, mutta jos siinä on pienikin reikä, niin sitten se vuotaa. Nämä ovat kaikki syitä, miksi vapautta ei tulisi myöntää. En tiedä, miksi tätä pitäisi puoltaa. Me tulemme äänestämään sitä vastaan. Kiitos. Dankuvel. Grazie mille. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Epitideios, minuutti. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Hyödyt siitä, että ollaan mukana Euroopan unionissa, siinä on siis tietyt hyödyt, mutta myöskin velvollisuudet, kuten tässä tilanteessa tiedämme, mutta pitää taata se, että ollaan varmalla pohjalla tietyssä maassa ja Kosovo on tehnyt paljon töitä ja ponnistellut paljon näiden ehtojen täyttämiseksi. Esimerkiksi siellä on taisteltu järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja myöskin eh, siellä on ISIS-terrorismia, ISIS-terroristia myöskin eh, pidetty. Siellä on ollut Serbian kanssa rajalla ongelmia myöskin. Ja siellä manipuloidaan Albaniaa. Aivan kuten tiedämme, siellä on paljon sellaisia on tahtotila laajentua entisestään Albaniassa ja meidän pitää tunnustaa nämä tosiasiat. Pitää tietysti